sen. Sitoutumattomilta olen saanut pyynnön nimitysasioihin liittyen. Tämä nimitys julkaistaan istunnon pöytäkirjassa ja mikäli pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä ei vastustusta esiinny, niin tämä nimitys vahvistetaan. Keskiviikkona tulen työjärjestyksen